Rova Steinruckin mietintöön sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma. Ja aluksi annan esittelijälle puheenvuoron. Kollega Steinruck. Kiitos puhemies. Aluksi haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä todella hyvästä ja intensiivisestä yhteistyöstä. Sitä on harjoittu alusta asti. Olen vakuuttunut siitä, että me yhdessä Olemme komission ehdotuksessa tehneet nyt todella vahvan ehdotuksen ja osaltamme edistäneet sitä, että olemme saaneet aikaan yhteisiä kantoja kolmikantaneuvotteluihin. Myös kiitokseni komissiolle ja Kyproksen ja Irlannin puheenjohtajavaltioille. Ne ovat kaikki tehneet kovasti työtä, olemme käyneet kovia keskusteluja, on ollut paljon vääntöä. Tämä ei ole ollut kovinkaan helppoa, mutta viime kädessä olemme kaikki todellakin todenneet, että kompromissit ovat kestäviä. Mistä tässä ohjelmassa on kysymys? Kysymys on siitä, että kolme tähän astista itsenäistä ohjelmaa yhdistetään Progress, joka tukee EUn poliitikkojen kehittämistä ja edistämistä sosiaalisessa osallistuvuudessa ja toinen ohjelma on EURES. EURES-verkoston tehtävänä on antaa tietoa liikkuville työvoimassa myöskin työnantajille sekä yleisesti kansalaisille – jotka haluavat sisämarkkinoilla hyödyntää oikeutta liikkuvuuteen. Kolmas ohjelma, joka on mikrorahoitus, on ohjelma, jossa annetaan mikroluottoja ennen kaikkea varallisissa heikossa ryhmille, pienten yritysten luomiselle tai tueksi jo olemassa oleville pienille yrityksille. Nytkin sosiaaliset yritykset voivat saada mikroluottoja. Lähtökohta oli se, että me kaikki kysymme mitä komissio nyt haluaa sillä, että se haluaa koota yhteen kolme hyvin erilaista itsenäistä ohjelmaa. Ja aluksi meillä oli hyvin paljon kysymyksiä, jotka liittyivät tämän, näiden kolmen ohjelman yhteenkuuluvuutta. Minun, mielestä näistä myöskin puuttui yhteys köyhyyden torjumiseen ja hyvin tärkeisiin muihinkin sosiaalisiin kysymyksiin. Ja yhteiset puitteet, joita näillä ohjelmilla olisi ollut, ei ollut olemassa. Nyt meillä on yksi ohjelma, jolla on uusi otsikko, ohjelma, joka tähtää, koskee työllisyyttä ja sosiaalista innovaatiota. Tämä on ohjelma, joka liittyy myöskin köyhyyden torjumiseen ja työllisyyden edistämiseen. Ja siinä on selkeä luettelo tukiprioriteeteista näissä kolmessa alaohjelmassa. Ja sen lisäksi on määritetty se summa, miten varoja käytetään. Esimerkiksi progressin osalla 50 prosenttia varoista tullaan käyttämään köyhyyden torjuntaan. Erityisen Tietysti tuleva Euresin rahoituksen osalta oli paljon kiistoja. Komissio halusi neuvontapisteet liikkuville työntekijöille raja-alueilla pelkästään toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Meidän kannaltamme tämä olisi ollut virhe, koska se oli vaarantanut myöskin neuvonnan rajat ylittävän kumppanun ja monet olemassa olevat hyvät hankkeet olisivat tuhoutuneet. Meidän onnistui rajakumppanuutta edelleenkin toteuttaa e, EURES-ohjelman kautta ennen kaikkea työntekijän neuvonta, joka tapahtui hyvin erilaisissa erilaisten kahdenvälisten sopimusten puitteissa jäsenvaltioiden välillä, se on todella hyvin tarpeellista. Parlamentti on yhdessä nyt luonut puitteet näille alaohjelmille ja on olemassa hank- rahoitus kaikille alaohjelmille pelkästään proksille, kuten komissio esitti. Ja jos komissio haluaa muuttaa poliittisia prioriteetteja, se on mahdollista vain silloin, että ensin kuullaan parlamenttia samoin kuin työmarkkinajärjestöt ja kansalaiset ovat löytäneet vahvemman roolin tässä kompromississa, jolla aivan niin vahva kuin minä olisin toivonut, mutta kuitenkin vahvempi kuin aiemmin. Mitä me sitten emme saavuttaneet? Työllisyysvaliokunta on kaikkien ryhmien yhteis, vaatinut yhdessä kaikkien ryhmien toiveesta ohjelmaa nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, vai saanut lisärahoitusta kymmeniltä hankkeista, joilla torjutaan ty- nuorisotyöttömyyttä kautta EUn. Valitettavasti neuvosto jälleen kerran tässä osoitti, että sen puheet ovat tyhjää ilmaa. Me olisimme halunneet saada aikaan paikan, jossa olisi voitu eurooppalaisesti koordinoida tätä toimintaa. Minä olen edelleenkin sitä mieltä, että tässä – olisi ollut oikea paikka kattavalle ohjelmalle nuorison työllisyyden alueella, ja se olisi ollut myöskin riittävän näkyvä summasta, jota tässä kompromississa on saatu tähän toimintaan, olen kuitenkin tyytyväinen. Ja uskoakseni olemme nyt saaneet hyvän askeleen eteenpäin, jotta voimme pyrkiä vähentämään ainakin ongelmia, joita jäsenvaltioissa on. Kiitos. Kiitos, rouva esittelijä. Te käytitte tässä nyt minuutin enemmän kuin teillä oli puheaikaa. Nyt annan puheenvuoron komission sen Andorille. Äh, Hyvä puhemies, arvon jäsenet, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä Steinruckia ja Beresia Empl valiokunnan puheenjohtajaa ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Kolmen toimielimen hedelmällisen yhteistyön tuloksena uskoakseni olemme saavuttaneet yhteisen tavoitteemme. Kun meillä on kriisiajat ja meillä on demografiset, teknologiset ja ympäristölliset haasteet edessämme koskien työmarkkinoita ja sosiaalista suojelua, niin tämä lainsäädäntö on hyvin merkittävä askel. Euroopan sosiaalirahaston täytyy edistää osallistavaa kasvua, parempia työpaikkoja ja köyhyyden vastaista taistelua ja tasa-arvon vastaista taistelua. Sosiaaliseen innovaatioon suunnatut 850 miljoonaa 2014-2020 kaudelle on tarkoitettu jäsenvaltioiden tukemiseksi sosiaalisten uudistusten toimeenpanemiseksi. Se, hyödyntää kaikkia hallinnon tasoa, tasoja ja so, työmarkkinaosapuolia sekä kansalaisjärjestöjä. Konkreettiset aktiviteetit auttavat testaamaan näitä toimia ruohonjuuritasolla ja valitsemaan ne kaikkein parhaat ennen kuin käynnistetään koko ohjelma. Ja tämä kokonaisbudjetti on noin 100 miljardia euroa ja kaikkein kriittisimmät politiikan alueet ovat työllisyys ja epäedullisessa asemassa olevien ryhmien aseman edistäminen. Komissio pyrkii lisäämään politiikan koherenssia, yhdenmuka- johdonmukaisuutta ja rahoitusvälineiden tehokasta käyttöä 2020 strategian mukaisesti ja myöskin Euroopan talouden ohjausjakson täytäntöönpanoa. Kuten tiedätte, tällä laajennetaan kolmen laajennetaan ja vedetään yhteen kolmen ohjelman sisältö Progress, joka on EU-politiikan kehittämistä ja yhteensovittamista koskeva ohjelma, ja EURES, joka on rajat ylittävää työntekijöiden liikkuvuutta koskeva ohjelma, ja PROGRESS, joka on mikro, mikroluottojen rahoitusohjelma. Ja tässä kiinnitetään erityistä huomiota nuorisotyöttömyyteen ja pyritään ää, lisäämään työllisyyden, sosiaalisen inkluusion ja työolosuhteiden ää, parantamisen tukemista, tukemista keskinäisen oppimisen kautta. Kun euro, eures otetaan mukaan, niin tällä pyritetään, pyritään käynnistämään kohdennettuja työn, työllisyys- ja työnetsintäohjelmia. Työvoiman liikkuvuus voi olla voimakas, tehokas tekijä, jolla voidaan vaikuttaa työmarkkinoiden olemassa oleviin ongelmiin, esimerkiksi työvoiman ja työntekijöiden kohtaamattomuuteen. Ja sitten vielä lopuksi mikroluottojen rahoittajat rahoitusohjelma Progress auttaa luomaan perustaa yrittäjyylle ja tarjoamaan pohjan sellaiselle, sellaisille kokeiluille, jossa, jo, joiden myötä jäsenvaltiot hyödyntää sosiaalirahaston varoja. ESFn tuen avulla kaikkein huonoimmassa asemassa äh, olevat voivat saada neljännen pilarin myötä 2014-2020 äh, vuosina hyödynnettäväkseen merkittävää tukea. Kiitos komission jäsen. Nyt sitten eri valiokuntien puolesta puhuvat aluksi. Aloitan herra Liberatskilla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 summat ja sitten varojen käyttö. Olemme sitä mieltä, että ihmisten liikkuvuuden tukeminen Euroopassa ja työn löytämisen helpottaminen, hyvien käyttäjien vaihtaminen ja sosiaalinen inkluusio ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka ansaitsevat täyden huomiomme. Olemme myöskin sitä mieltä, että täydellinen läpinäkyvyys rahojen käytössä ei tule olemaan helppoa. Tässä puhumme monista pienistä summista, mutta ihmiset tarvitsevat näitä rahoja. Haluaisin tässä esittelijä Steinrukia kiittää. Meidän valiokunnassamme äänestyksessä vain yksi ääni oli mietintä vastaan. Tämä osoittaa, kuinka hieno työ oli. Rova Super. No Kiitos puhemies. Tämä ohjelma voi olla todella hyvin tärkeä. no on globaalisti katsottuna tärkeä siksi, että mainittu työpaikat on luoda, jotka ovat hyvin arvokkaita. Ja tämä on todellakin saavutus sosiaalisella alueella ja työllisyyden alueella. Eri maissa tällä hetkellä on askelia sosiaalisesti taaksepäin, ja EU on osiltaan vastuussa tästä. Me toivon, että tämä vapaaehtoinen liikkuvuus auttaa mutta että kuitenkaan tapahdu mitään pakko siirtolaisuutta EUn sisällä. Monissa maissa, kuten sanottu, nuoret eivät saa työtä, vaikka heidät on koulutettu. 30 prosenttia rahoituksesta on tarkoitus käyttää mikroluottoihin. Meistä on tärkeää, että reaalitalouteen investoidaan. Sosiaaliset yritykset, nämä ovat hyvin siis mutkikas kysymys julkisella sektorilla tehdään paljon leikkauksia ja on välttämätöntä, että julkisia palveluita kuitenkin on ja että ne säilyvät tällä hetkellä, tuhotaan. Poremba. Panie przewodniczący, szanowni państwo, co piąta, Europa, co piąta osoba w Europie zagrożona jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yksi viidestä kansalaisesta on sosiaalisen syrjäytymisen kynnyksellä partaalla Euroopassa. Ja ilman työpaikkaa. Toivon, että progressin eurosin ja progressin yhdistäminen ei ole pelkästään hallinnollinen liikku, vaan todellinen askel eteenpäin, joka edistää kansalaisten parempaa elämää ja vakaita työpaikkoja. Olen iloinen, että Euroopan parlamentti on ottanut prioriteetikseen nuorison ja heidän pääsynsä työmarkkinoille. Mikroluototus on myös hyvin tärkeä asia ja työ, työkalu sosiaalista syrjäytymistä vastaan. PK edustavat 90 prosenttia kaikista eurooppalaisista bisneksistä ja yksi kolmas osa näistä näissä työskentelevistä tai yksi nuorisosta on käytännössä työttömänä ja sen takia on tärkeää, että sille ohjataan suurin osa rahoitusta. Minun mielestäni on tärkeää erityisesti, että koko prosessissa ohjataan rahoitusta paikallisviranomaisille. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Kiitos. Nyt ovat vuorossa puheet ryhmien nimissä. Aloitan herra Bulandilla. Kiitoksia hyvä puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää Jutta Steinrukia esittelijää Hänen ansiostaan olemme saaneet aikaan ensimmäisen ähm, sosiaaliohjelman vuosille 2014-2020. Meillä on monia haasteita. Ensinnäkin se, että meidän pitää olla sosiaalipolitiikkaa, joka pystyy tukemaan konkreettisia toimia työllisyyden alalla ja työntekijöiden liikkuvuuden alalla ottaen huomioon täydellisen koordinoinnin ja mahdollisimman suuren yhteistyön jäsenmaiden välillä. Tässä ajattelussa parlamentti on halunnut Eurasia vahvistaa, sillä tiedonvaihdon helpottaminen eri jäsenmaiden välillä voi rohkaista työntekijöiden liikkuvuutta ja työn etsijöiden liikkuvuutta. Myöskin pyrimme rohkaisemaan työnantajia etsimään pätevää työvoimaa rajat ylittävästi ja tukemaan henkilöitä, jotka haluavat lähteä töihin ulkomaille. Tarkoituksena on yhdistää kolme olemassa olevaa välinettä yhdeksi ohjelmaksi, menettämättä kuitenkaan näiden ohjelmien erityisluontoisuutta. Parlamentti haluaa tukea ensinnäkin sitä, että äh, koordinointi on yksinkertaista ja myöskin sitä, että budjetti on selkeä, jotta prioriteetit, joita parlamentti tukee, erityisesti nuoriso, prioriteetti ja rajatylittävyys saavat riittävät kapasiteetit. Kolmanneksiin mikrorahoitus ja yritysten luominen on jotakin, joka tulee avoinna myöskin sosiaalisille yrityksille. Tässä meidän täytyy kiinnittää erityisesti huomiota yrityksiin, jotka tuottavat sosiaalista hyötyä ja tarjota näitä välineitä kaikille yrityksille. Myöskin sosiaalinen innovointi on jotakin, jota tulee rohkaista erityisesti ja tukea. Toivottavasti jäsenmaat käyttävät olemassa olevia välineitä vastakseen sosiotaloudelliseen kriisiin luomalla kasvua ja työpaikkoja. Kiitoksia. Monsieur, monsieur Kiitos, herra Darden. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Kiitoksia. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Olemme jo paljon puhuneet tällä viikolla Euroopan sosiaalirahaston yhteydessä eri sosiaalipolitiikasta ja välineistä. Tämä uusi ohjelma tekee mahdolliseksi luoda uudenlaista politiikkaa, innovoivaa sosiaalipolitiikkaa. Tämä on parlamentin työn ja esittelijän Jutta Steinrukin ponnistusten hedelmä. Haluaisin esittelijä kiittää siitä, että on mahdollista ollut luoda tällainen ohjelma, joka liittää yhteen kolmas olemassa olevaa välinettä ja luo niille selkeän rahoituspuitteen. Euroopan täytyy vastata köyhyyden, työttömyyden ja talousongelmien haasteeseen luomalla mikrorahoitusta. Esimerkiksi Eurooppa voi tarjota lisäarvoa. Kansallista alueellista toimintaa täytyy tukea budjettitoimin tai tarjoamalla asiantuntemusta ja parhaita käytänteitä. Nämä elementit ovat erittäin tärkeitä Euroopan parlamentille. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Rova Haakin. Kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijää. Hän todella uskoi tähän ohjelmaan ja hän teki kaikkensa, jotta löytyisi tehokas ja toimiva ratkaisu. Täytyy sanoa, että olen pettynyt siihen, että tämä rahasumma on pienempi kuin mitä alun perin suunniteltiin, koska kaikkia kolme ohjelmaa lohkaa täytyy, täytyy tukea. Erityisesti haluan tukea mikroluottorahoitusta, joka tarjoaa 25 000 euroon asti luototusta työttömille tai työllisyysuhan alla oleville taikka epäedullisessa asemassa oleville ryhmille, joiden on vaikeaa pääsy, päästä lainoihin käsiksi. Ja tällä tavalla voidaan tukea yrittäjiä, erityisesti nuoria yrittäjiä, jotka haluavat perustaa mikroyrityksiä. 2010 vuodesta lähtien yli 6000 yrittäjää on jo pystynyt hyödyntämään tällaisia luottoja, jotka ovat noin 15 miljoonan euros, euron arvoisia kokonaan kokonaisuudessaan mikroluottorahoitusjärjestelmän myötä. Ja itse olin mukana noissa trilogeissa siihen aikaan ja ilolla edustan ryhmääni tässä ohjelmassa tälläkin kertaa. Oma maani on yksi niistä 15 maasta, jotka ovat käyttäneet mikroluottoja. Nuorille luoton saaminen on todellinen ongelma, erityisesti jos he kuuluvat epäedullisessa asemassa olevaan ryhmään ja yrittävät perustaa yrityksen. Ja tämä rahasto ei pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan, mutta varmasti, varmasti se tulee auttamaan itsensä työllistämistä sellaisten nuorten joukossa, joilla on vaikeuksia saada luototusta. Toivottavasti irlantilaiset luotonhakijat saavat nämä käyttöönsä ja toivottavasti kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät tämän järjestelmän. Ja sitten kun puhutaan kohdennetusta liikkuvuudesta, niin olen iloinen, että jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön tällaisen yhden, yhden luukun periaatteen. Ja olen iloinen, että komissio ja jäsenvaltiot haluavat ää, estää ennakolta ja ajoissa negatiiviset vaikutukset, jotka tällaisella toiminnalla saattaa olla. Sötä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vaikeissa olosuhteissa parlamentti on saanut aikaan hyvän kompromissin meille vihreille. Tämä merkitsee sitä, että me olemme valmiita tukemaan tätä menestyksestä tulosta. On iloinen siitä, että EUn tuki EURES-raja-alueelle säilyy. Neuvottelujen voimakkuuden vuoksi, jota parlamentti osoitti, on ollut mahdollista, että uuteen instrumenttiin on saatu 18 prosenttia 60 siis miljoonasta rahoituksesta varata EURES-raja-alueelle ja tätä kautta tätä käynnistyntä työtä voidaan jatkaa seuraavat seitsemän vuotta. Myös uudet rajakumppanuudet tulevat mahdollisiksi. Minusta tämä on hyvä uutinen EURES-rajakumppanuksille ja niille, jotka käyvät työssä yli rajan ja joita Euroopassa on. Komission absurdi kuvitelma, että rajakumppanuudet voitaisiin rahoittaa sosiaaliraston kautta, sen parlamentti tässä neuvottelussa on selkeästi hylännyt. Se olisi ollut loppu näille kumppanuuksille, koska tunnetustihan sosiaalirahasto painottaa kansallista tukea, ja nämä painotukset ovat täysin erilaisia. Esimerkiksi kansallinen sosiaalirahasto edellyttää myöskin kansallista vastuuta, ja näissä olosuhteissa olisi ollut täysin mahdotonta vakiinnuttaa rajat ylittävää tukiohjelmaa. Raja-alueet kuitenkin ovat sellaisia, että siellä on paljon liikkuvia työntekijöitä, jotka elävät, tois, asuvat yhdessä maassa ja tekevät työtä toisessa maassa. Ja se, että heillä on tieto heidän oikeuksistaan, että tuodaan heille valoa siihen viidakkoon, joka sosiaalijärjestelmissä on eurooppalainen asia, ja siksi myös sille täytyy antaa tukea eurooppalaisella tasolla. Ja vielä yksi kommentti mikroluottovälineistä. Tässäkin parlamentti selkeästi vei kantansa lävitse ja osoitti, että tämä väline annetaan henkilöille ja sosiaalisille yrityksille, joilla muuten ei ole mahdollisuuksia saada luottoja markkinoilta. Mikroluottorahasto on kuitenkin hyvin pieni kooltaan, kuten on todettu, ja mahdollisuudet antaa luottoja voida, ovat sellaisia, että näitä luottoja voidaan antaa vain pilottihankkeille. Ja tässäkin vetoaisin kaikkiin jäsenvaltioihin, että ne omissa sosiaalirahaston ohjelmissaan ottaisivat mukaan näihin ohjelmiin mikroluotot ja täydentäisivät näitä pilottihankkeita, koska vain tällä tavoin voi olla mahdollista, että henkilöt, joilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta saada luottoja että saada tilaisuus luoda yrityksiä ja päästä työttömyydestä ulos. Tämä on hyvä ohjelma. Se voi olla menestyksekäs ohjelma. Ja minusta parlamentti yhteispäätösmenettelyssä tässä todella merkitsi sitä, että saatiin paljon uutta eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos, rouva Van der Kammen on nyt vuorossa seuraavana puhujana. Kiitoksia puhemies. Alankomainen kansalaiset näkevät päivittäin seuraukset siitä, että vääränlaista politiikkaa on harjoitettu Euroopan tasolla. Meillä on loputtomia huoppia Euroopan politiikassa, eikä niiden päätä näy. Aivan hulluja ehdotuksia tehdään ne on suoraan kopioitu teoreettisista oppikirjoista. Mielestäni ihmisten tulisi olla lähempänä politiikan suunnittelua, mutta oma puolueeni PVV on sitä mieltä, että kansallisten puolueiden tulisi tunnistaa nämä prioriteetit, eikä meidän tulisi jättää vapaita käsiä Brysselin byrokraateille laatia teorioitaan puolueeni niin on sitä mieltä, että tämän tyyppinen tilanne on sellainen, että parasta olisi kääntää selkä Euroopalle ja keskittyä kansalliseen tasoon. Puheenvuoron nyt Regina Pastos. Kiitoksia puhemies. Onnittelen esittelijää erinomaisesta työstä ja toivotan tervetulleeksi komission äh, antaman lausaman. Siinähän viitattiin kriisin vaikutuksiin työllisyystilanteeseen ja sosiaaliseen tilanteeseen eri jäsenvaltioissa. Yksi jäsenvaltio vaikuttaa toiseen jäsenvaltioon ja näin tarvitaan koordinoitua toimintaa sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla. Kun puhutaan työllisyydestä tai köyhyyden suitsimisesta tai työolosuhteista, niin silloin puhutaan sosiaalisista tavoitteista näissä 2020 strategian puitteissa. Meidän on luotava uusia ohjelmia esimerkiksi työllisyyttä varten ja sosiaalista ö, osallisuutta varten. On integroitava sellaiset ohjelmat, jotka kattavat nämä toimialat. EURES ja mikroluottorahoitus ja tietysti myöskin progressohjelma. Meidän on muistettava, että maat, joissa on korkea työllisyys, erityisesti nuori, nuorisotyöllisyys, on hyvin vaikea ongelma. Sosiaalinen integraatio ja tämä sosiaalisia muutoksia ja innovaatiota koskeva ohjelma pitäisi olla sellainen, että sen pitäisi auttaa nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa, asemassa olevia henkilöitä yhteiskunnissamme. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä Steinbrugia erittäin hienosta työstä, jota hän on toteuttanut, ja kiittää häntä siitä, että hän on tukenut valiokunnan ehdotuksia. Tämä on erittäin tärkeä osa sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa. Meidän täytyy ottaa huomioon uudet mallit, uudet työllisyysmallit, eikä meidän tule unohtaa sitä, että työ- ja perhe-elämä täytyy sovittaa yhteen sekä miesten että naisten kohdalla. Työolosuhteet

Costello. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä uusi ohjelma vetää siis yhteen kolme olemassa olevaa ohjelmaa Progress, joka tukee eh, työmarkkinaosapuolia ja julkisia viranomaisia ja edistää sosiaalista inkluusiota ja tasa-arvoa. Ja sitten mikroluottorahoitus on tärkeää näiden 25 000 euron suuruisten lainojen myöntämisessä. Ja sitten Euroopan työntekijöiden liikkuvuuspalvelu, rajat ylittävä työntekijöiden liikkuvuus, EURES-järjestelmä on hyvin tärkeä niin ikään. Minä olen äärimmäisen huolestunut johtunut oman maan Irlannin massiivisesta ää, siirtolaisuusilmiöstä, niin on kuitenkin tärkeää, että kaikilla nuorilla ihmisillä on mahdollisuus matkustaa ja että heillä on tarvittavat tiedot työn, tarjolla olevista työpaikoista ja työn tekemiseen liittyvistä olosuhteista. Onnittelen, eh, onnittelen siis tässä edelleen edelleen mm, esittelijää. Ja 25 prosenttia tästä kokonaissummasta osoitetaan EURES-ohjelmalle ja on erittäin tärkeää, että progress-ohjelmaa tuetaan niin ikään. Tärkeää on luoda laadukkaita työpaikkoja ja luoda ö, osallistava yhteiskunta. No oli, ei ole yhtään puheenvuoropyyntöä mennyt ilman puhujalistaa. Ai, anteeksi, en huomannut. Herra Howitz. Kiitos puhemies. Sosiaalinen talous kasvaa, vaikkakin muu osa taloutta pienenee. 20 000 sosiaalista yritystä ja miljoonat työntekijät omassa maassani ovat nähneet tällaista. Esimerkiksi eh, Cambridgeissa on yritys Future Business ja, ja Bedfordshireissa oleva yritys, joka luo elintarvikkeita, ovat ja Colchesterissa tai minun omassa vaalipiirissä oleva yritys on, ovat luoneet työpaikkoja heikossa oleville henkilöille. Mutta ne kautta pyritään turvaamaan ihmisille sit mahdollisuuksia tukea, jotka luovat sosiaalisia yrityksiä ja saman aikaan kantaa, näyttää kuitenkin sitä, että on, tämä merkitsee sitä, että tämä on Isossa-Britanniassa käytetty 600 miljoonaa puntaa näihin yrityksiin. On tärkeää, että myöskin vammaiset voidaan mitään mukaan ohjelmiin, kuten aiemmassa progressohjelmassa rahoituksen kautta oli mahdollista. Ja tätä tekevät sellaisia yritykset, joita itse valvovat vammaiset. Ja se, ohjelman nimi on Easy, mutta me tiedämme, että, eli helppo, mutta me tiedämme, että tavoitteet, joita me pyrimme tekemään, jotka liittyvät sosiaalisen muutoksen, ovat kaikkea muuta kuin helppoja, ja toivon kuitenkin menestystä tälle ohjelmalle. Danke. Herr Kommissar. Ja nyt komissionisen, komissionisen Andor. And, uh, Hyvät jäsenet, aluksi haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä tästä tuesta, jota te olette antaneet tälle uudelle rahoitusvälineelle ja haluaisin myöskin osoittaa kunnioitukseni esitelle, joka on todella pystynyt vaikuttamaan siihen, miten tätä esitystä kehitettiin. Ja hän kiinnitti huomiota kaikkiin yksityiskohtiin, jotka olivat todella tärkeitä, kuten saatoin kuulla myöskin siitä, että toisaalta välineet oli hiukan pienempi kuin alkuinen suunniteltu ajatellen sen volyymiä, mutta laatu on parempi, uskoakseni, ja minä uskon, että me voimme saada täällä aikaan jotakin. Tämä voi olla voimakas väline, jolla päästään kohti Euroopan 2020 strategian tavoitteita, mutta vain siinä tapauksessa, että sosiaalinen innovaatio otetaan vakavasti. Esimerkit, joita on mainittu keskustelussa, se, että pyritään yhdistämään perhe ja työelämä, että pyritään yhdistämään koulutus ja liikkuvuus työmarkkinoilla, ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ajattelen myöskin sosiaalisia kokeiluja ja sosiaalista innovaatioita, koska niillä voi olla todella tärkeä rooli ja ne voivat olla ratkaisevan tärkeitä. Ajattelen työllisyyttä samoin kuin köyhyyden torjumista. Liikkuvuus todellakin on hyvin tärkeää Euroopassa, Euroopan työmarkkinoilla erityisesti koska ne ovat hyvin erilaiset ajattelen työvoiman liikkuvuutta nimenomaan 10-50 vuoden kuluttua. Euresin täytyy olla voimakkaampi, tehokkaampi ja tämä on myös syy siihen, miksi olemme valmistelemassa uusia esityksiä, joilla voidaan vahvistaa Euresia ja toivottavasti saamme sen pikaisesti aikaan. Olin iloinen kuullessani, että pitää myöskin tuettiin tätä mikroluottojärjestelmää ennen kaikkea Irlannista, Rova Haakin, samoin kuin myöskin äh, Rova Costello sen, ja myöskin äh, sosiaalisen, äh, sosiaalisen yritysrahoitus Isossa Britanniassa. EU tarvitsee mikroluottotukikapasiteettia, sen täytyy jatkua seuraavalla rahoituskaudella. Ja koska on totta, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole hyödynnetty kehitetty Progress mikroluottovälinettä, haluaisin vedota niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole sitä tähän asti käyttäneet, että ne pohtisivat eh, tämän rahaston käyttämistä eh, tällaisena investointirahastona. Meillä on monia hyviä esimerkkejä nyt viime kolmelta vuodelta, joita voidaan seurata, joita voidaan käyttää mallina ja inspiraation lähteenä. IISin käynnistäminen tulee merkitsemään sitä, että komissiolle tulee vastuuta, samoin kuin myöskin työllisyyden pääosastolle. Uskon, että tämän välinen toimeenpano tulee tapahtumaan niin, että voimme luottaa teidän tukeenne ja yhteistyöhön teidän kanssanne. Kiitos. Ja päätämme keskustelun esittelijän puheenvuorolla Rova Steinruck. Kiitos kaikille puhujille arvostelijoita, ei sitä sanoista toivoisin, että olisi olleet mukana työssä, kun tätä ohjelmaa käsiteltiin, koska se on nimenomaan heidän jäsenvaltioidensa ihmisten etujen mukaista, koska kysymys on välineistä, joilla saadaan aikaan työpaikkoja, hyviä työpaikkoja heikossa asemassa oleville. Ja myös nuorisolle voidaan antaa apua työpaikkojen löytämisessä. Olet tämän oikeassa komission jäsen. Tavoite on saavutettu, vaikka tietysti olisin toivonut enemmän tukirahoitusta, mutta se ei ollut meidän päätettävissämme. Iisin myötä me voimme päästä lähemmäksi sosiaalista Eurooppaa. Ja kiitos vielä kerran laajasta tuesta. Ja, me kiitämme teitä. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestys on huomenna kello 12. Ja nyt tulemme seuraavaan kohtaan esityslistalla kysymys, suullinen kysymys komission jäsenelle emun sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta. Ja aluksi kysymyksen laatia